Kiitoksia. Nyt häpeällisesti on hyvä, hylätty ne, jotka taistelivat itsensä vastaan eturintamassa. 300 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan, 70 000 lasta nyt kärsii tästä Turkin sotilaallisesta toimista, joka on kansainvälisen oikeuden vastainen. Euroopan unioni ei ole tehnyt mitään ja se on häpeällistä. Meidän ei pidä ainoastaan tuomita tätä Turkin toimintaa, vaan meidän pitää vaatia, että joukot vedetään välittömästi pois ja että noudatetaan YK-sääntöjä ja että käydään vuoropuhelua tällä alueella ja että Geneven sopimus täytyy noudattaa ja YK on turvallisuusneuvoksen päätöstä ja meidän täytyy lähettää YK on valtuuskunta-alueelle. Meidän täytyy myöskin kantaa oma vastuumme. Emme voi millään tavalla hyväksyä sitä, että Erdogan palaisi tälle alueelle meidän täytyy nyt avata väyliä Eurooppaan, koska tämäkin on meidän vastuumme ja me olemme olleet sokeita liian kauan. Me emme ole pystyneet tekemään päätöksiä, joka olisi jotain muuta kuin asevientikiilto. Ja myöskin, myöskin meidän täytyy jarruttaa aseiden vientejä, jota on nyt jo tehty. Me olemme Syyriassa epäonnistuneet ja meidän ei pidä enää olla sivusta katselijoita. Meidän täytyy kantaa vastuumme, koska humanitaarinen kriisi on myöskin meidän vastuumme. Kiitos. Thank you, Mr. Vilimski. Kiitos, herra Vilimski. Yksi minuutti ja hyvät naiset herrat, kiitos. Taas Turkista keskustellaan taas Erdoganista keskustellaan. Tällä kertaa ei sen takia, että lehdistövapautta on rikottu tai ihmisoikeuksia on rikottu. Ei vaan nyt tässä on kyse hyökkäyssodasta. Pohjois-Syyrian koko alue on epävakaa ja tässä yksi suuri häviäjä ovat kurdit. Ja viime vuosina E, e, ovat tarve, tarvinneet e, kansainvälistä suojelua ja sitäkään ei ole noudatettu. Tämä on kuitenkin sellainen suurin maailman kansa, jolla ei ole omaa maata. Ja nyt haluaisin, että nyt jotain johtopäätöksiä pitää tehdä ja että IS, taistelijat, ISISin taistelijat pääsevät vapauteen, se on vaarallista. Meidän tarkoittaa sitä, että Turkin liittymisneuvottelut ja toiveet pitää lopettaa ja lopullisesti ja pitää ajatella, mitä pakotteita ja sitten asevientikielto pitää saada voimaan. Tämä tilanne tällaisenään on kestämätön ja minä vetoan teihin, että ette pistä päätänne nyt hiekkaan tai pensaaseen. For one minute, Mr. Minuutti, herra Weimers. Tack, fru talman. Puhemies. Turkin sotilasoperaatio Syyriassa näyttää suhteen rajavartijan äh, vartioinnin ja ulkosuhteen välillä. Äh, naivismi on johtanut Euroopan johtajat siihen, että meidänkin rajavalvontamme äh, Turkin suhteen on riittämätön. Emme pysty ilmaisemaan se, mitä me emme halua tai mitä me emme voi tehdä, koska meillä on jatkuvasti uhka sille, että Turkki avaa rajansa pakolaisille. EUn korkeaedustajan pitäisi todeta, että Turkki on epävakauttanut tilannetta, johtanut, aiheuttanut siviiliuhreja, vaarantanut turvallisuustilanteen, lisännyt terrorismin uhkaa, haitanut koalitiota, joka vastustaa islamilaista valtiota. Ja tällaiset demograafiset muutokset alueella eivät ole hyväksyttäviä, mutta me, meiltä puuttuu ö, omien rajojemme valvonta. Emme pysty hallitsemaan tilannetta. Thank you for one minute. Kiitos. Yksi minuutti, herra Arvanitis. Αγαπητοί συνάδελφοι, Τα γεγονότα Kiitoksia. Tapahtumat osoittavat, että on selkeä sopimus Trumpin ja Putinin välillä. Nyt näyttää siltä, että Erdoganin ja Putinin välinen toiminta osoittaa, että länsi jälleen kerran on poissa. Hallitus on todennut, että eiliseen mennessä 250 miljoonaa meidän edestä myytiin aseita Turkkiin vuoden 2018 aikana. Monet hyötyvät tästä verilöylystä, mutta kuka voi taata, miljoonan kurdin turvallisuuden alueella. Mitä sanotaan siitä tästä uudesta maahanmuuttaja-aallosta Eurooppaan? Teemmekö sitten Turkin kanssa uuden sopimuksen vai katsommeko miten Turkki sulkee rajat? Kiitos. Mistä Tenant yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä mietin tässä, että mitä ihmeessä Turkki luulee tekevänsä tällä hyökkäyksellä Syyriään. Eikö, eivätkö ymmärrä, eikö siellä ole yhtään inhimillisyyttä? Eivätkö he huomaa, kuinka paljon kar- kansa on jo kärsinyt ka- si- sisällissodasta ja ISISistä? Ja täällä me keskustellaan Turkista, joka edelleenkin on EUn jäsen kandidaatti, ainakin paperilla. Ja itse asiassa me, ole, me, me olemme osoittaneet sitä, että Erdoganin maailmankuva on vastoin nykydemokratian maailmankuvaa. Mut, ja näin ei saisi enää tehdä. Meidän pitää katsoa peiliin, kun nähdään, mitä ollaan mahdollistettu. Minä aion istua ja, ja, ja vastustaa kiusausta, enkä sano, että minähän sanoin. Herra, Melen, yksi minuutti. Kiitoksia. Tämä Syyrian konflikti ei nyt olisi kannattanut mitään lisää kriisejä. Turkin toiminta on johtanut ihmisenkin menetykseen, kärsimykseen siihen, että monet ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Tämä on hyväksi Isikselle, heidän vankinsa ovat päässeet karkuun. Ja sitten Venäjä on nyt paikalla. Siitä on nyt tulossa erotuomaritilanteessa. Se, että Yhdysvallat lähtee pois Syyriasta ja että EU ei ole paikalla, se on luonut tyhjiön, jonka Venäjä, Turkki ja Iran nyt täyttävät. Yhdysvaltojen päätöksillä on merkittäviä seuraamuksia. Se on välttämätön toimia ja EUn pitää olla enemmän läsnä alueella. Me emme voi antaa pelkästään humanitaarista apua ja olla mukana jälleenrakennuksessa, vaan EUn pitää olla mukana löytämässä ratkaisuja. Meillä pitää olla turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa, joka on aktiivisempaa. Esimerkiksi YK turvallisuusneuvosto ei ole kovin toiminnallinen ja Washington on vetäytymässä maailmalta pois. Meillä pitää olla aktiivisempaa ja kunnianhimoisempaa politiikkaa ja Syyrian tapauksessa ikävä kyllä näin ei ole käynyt. Kiitos arvoisa Puhemies, häpeän kansainvälisen yhteisön ja EUn tähän mennessä ollutta rauhanomaisuutta ja sitä, että demokratian, ihmisoikeuksien ja kansanoikeuksien suojaamista eh, eh, ei puolleta. Meidän pitäisi ottaa sellaisia toimenpiteitä käyttöön, kuten taloudelliset sanktiot. Meidän pitäisi valvoa myös Turkin ja Syyrian vallista rajaa kansainvälisen oikeuksien mukaan. Nyt tämä ehdotus on hyvä, mutta ei riittävä. Meidän on uskallettava kutsua tilannetta omalla nimellään. Kyseessä on hyökkäys, jonka tavoitteena on miehitys, ei mikään interventio. Olin Irakin Kurdistanissa ja tapasin 12-vuotiaan Mohamedin. Hän on joutunut valkoisen fosforin uhriksi ja hänen ainoa syntinsä oli syntyä äh, Kurdistanin, jota johtaa diktaattori Erdogan. Sata vuotta sitten Ismail Enver Pasha äh, johti historian suurinta kansanmurhaa assyrialaisia, kreikkalaisia, armenialaisia vastaan. Ja 50 vuotta Bulent Ecevit pääsi vauhtiin. Kaksi viikkoa sitten Recep Tayyip Erdogan sitten hyökkäsi Rojavaan. Me emme saa jatkaa tätä hiljaisuutta joka kerta. Kiitos. One minute, Mr. Mr. Austrovicius, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies, kollegat, komissaari. Sotilaallisen voiman käyttö ei ole oikea tapa ratkaista tätä strategista turvatilannetta. Ei toisin päinvastoin tulee uusia ja Kurdin, Kurdistania vastaan hyökkäämällä Turkki loukkaa kurdeja syyrialaisia omia kansalaisiaan. Ja itse asiassa tässä vanhat haavat avautuvat uudelleen. USAn pahoiteltava mm, vetäytyminen, Turkin tarpeeton invaasio ja Venäjän destruktiivinen läsnäolo Syyriassa ovat luoneet uuden geostrategisen muutoksen, jota ei voida tasapainottaa, se ei ole myöskään kestävä. EUn täytyy nyt aktiivisesti toimia ja vetää Turkin vastuuseen toimistaan ja samalla myös jat- aloittaa kriittistä dialogia Turkin kanssa kun puhutaan Syyrian kurdeista, meidän täytyy jollain tavalla löytää tapa helpottaa niiden heidän kärsimystään. Thank you for one... Kiitos puolitoista minuuttia, herra Alfonsi. Madame la Présidente. L'agression... Puhemies. Turkin hyökkäys Syyrian Kurdistanin niin on erittäin merkittävä asia Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ensinnäkin tämän alueen vakaus. Kurdit ovat taistelleet ISISiä vastaan ja Turkki taas on toiminut kaksinaamaisesti. Se on hyökännyt kurdeja vastaan, eli niitä vastaan, jotka ovat turmiot terroristeja. Sitten demokraattiset arvot, erityisesti kun ajatellaan naisten oikeuksia. Kurdistan on uudenlainen malli muslimimaailmassa, täysin erilainen kuin mitä on valtaosassa muslimimaista. Ja kolmanneksi Euroopan turvallisuus yhä vaarallisemmassa maailmassa, jossa me tarvitsemme liittolaisia. Miten löydämme liittolaisia, jos emme tällä hetkellä suojele omia liittolaisiamme? EU voi toimia omin päin ja päättää talous- ja diplomaattisista pakotteista, jotka ovat välittömiä ja tehokkaita. Turkin ja Euroopan välinen kauppa on tärkein, paljon tärkeämpi kuin Yhdysvaltojen kanssa. Eli velvollisuutemme heti on langettaa pakotteita Erdoganin diktatuuria vastaan. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, herra Madison, yksi minuutti. Aitäh, austatud eh, juhataja. Mä hetkellä... Kiitos, puhemies. Olen samaa mieltä kaikkien edeltävien puhujien kanssa siitä, että ei voi hyväksyä Turkin aggressiota Pohjois-Syyriassa, mutta sanktiot ovat myös kyseenalaisia. Tietenkin on reagoitava, mutta kysymys on, minkälaisia vastatoimia voimme ottaa käyttöön. Vasemmisto sanoo, että taloudelliset sanktiot olisivat paikallaan, olen samaa mieltä, mutta samaan aikaan on sanottava, että Turkki on kyllä viime vuosina kiristänyt Euroopan unionia ja sanonut, että jos me emme maksa uusia summia heille, he avaavat sitten rajansa Tällaista ei voi hyväksyä. Olemme maksaneet 6 miljardia viimeisen neljän vuoden aikana. Miksi? Siksi, että meitä vain kiristettäisiin jälleen pidämme siitä tai emme, Yhdysvalloilla on ollut merkittävä rooli alueen vakauttajana. Kun he vetäytyivät joukkoineen, meillä on liikaa pelissä ja nyt pelasimme pelin niin, että se putosi Venäjän ja Turkin käsiin. Kiitos. Herra Raisen, yksi minuutti. voorzitter. Het is on... Kiitoksia, puhemies. Emme voi hyväksyä sitä, mitä on tapahtunut. Kurdien, kristittyjen ja jesidien yhteiselo demokraattisessa järjestelmässä Koillis-Syyriassa – on nyt häiriintynyt, koska Turkki on hyökännyt alueelle. Meidän liittolaisemme tarvitsevat eurooppalaista tukea ja he ovat tukeneet meitä ISISin vastaisessa taistelussa. Nyt kun on uusi humanitaarinen kriisi, se luo uutta epävakautta alueelle. Ja missä on Eurooppa? Tai missä Eurooppa oli pikemminkin? Tänäkin vuonna jäsenvaltiot eivät ole antaneet sotilaista tukea Syyrian demokraattisille joukoille. On selvää, että Turkki on ylittänyt rajan ja se on herättänyt reaktioita myöskin EU-sta. Turkki uhkaa Eurooppaa maahanmuuttajilla. Meidän pitäisi nyt päättää jäsenyysneuvottelut. Meidän täytyy estää Erdoganin toiminta kurja vastaan. One minute, Mr. Urban. Ja Urban Cresp, yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia, puhemies. Viikko sitten komission jäsen tapasi Turkin edustajia ja sanoi, että Turkki on tärkeä kumppani, kun ajatellaan maahanmuuton hallinnointia – ja hän puhui tästä häpeällisestä EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta. Turkin armeija on nyt sitten hyökännyt rojavaan ja EU vain katselee sivusta. Ja lisäksi se on legitimoinut Erdoganin sodan kurdeja vastaan. Ja Turkki toimii Euroopan ulkorajojen poliisina. Meidän täytyy tukea rojavaa. Meillä täytyy tuomita Turkin toiminta ja se, miten se on tehnyt Turkia vastaan. EU ei voi olla rikoskumppanina tässä verilöylyssä. Meidän täytyy jäädyttää sopimukset ja meidän täytyy käyttää kaikkea mahdollista painostusta, joka on mahdollista, jotta tämä sota saataisiin loppumaan. Kiitos. Thank you, Mr. Sonne. Kiitos, herra Sonnebon. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, jos minulta kysytään, mitä teen ammatikseni, niin sanon, että tulin juuri vankilasta ja mietin tässä, mitä teen. Ja että minulla on jotain tekemistä EUn kanssa, en halua siitä sanoa tällaisina aikoina jolloin itse asiassa tällaisia hyökkäyssotia sallitaan ja siellä saksalaisilla aseilla tapetaan ihmisiä. EU, NATO ja Saksan hallitus vaan katsovat sivusta. Turkin diktaattorin kanssa pitää puhua sellaista kieltä, jota hän ymmärtää, sanotaan. Ja senpä takia kysyn, jos Erdogan ja kolme miljoonaa uhkaa meitä kolmella miljoonalla pakolaisella, niin me nyt sitten uhkaamme heitä kolmella miljoonalla turkkilaisilla äh, Berliinistä. Ja itse asiassa siellä, täällä on paljon myös saksalaisia, saksalaisia eläkeläisiä. Ja Saksan eläkekassa äh, he vapautuisi aika lailla, jos, äh, jos sen, sen seurauksena vaalit hävittäisiin. Mr. Lenars, one minute. Herra Lenars, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvin paljon jo puhuttu Syyrian konfliktista ja geopoliittisesta tilanteesta, mutta kyse ei ole vain geopolitiikasta, vaan myöskin meidän turvallisuudestamme. Tuhannet eurooppalaiset viime vuosina ovat menneet Syyriaan ja taistelleet ISISin joukossa. Hyvin suuri osa on vielä tällä alueella. Ja monet näistä terroristeista ja kauksen aiheuttajista haluaisi nyt palata Eurooppaan. Meidän täytyy varautua tähän. Ja viime vuosina on tapahtunut paljon. Meillä on parempaa valvontaa ulkorajoilla, meillä on paremmat rankaisut näille ihmisille, jotka lähtevät taistelemaan ISISin joukoissa, mutta miltä puuttuu tästä jotain. Ja nyt kysymys komissiolle ja Europolille jäsenvaltioille. Meidän täytyy tehdä jotain, jotta voidaan vähentää paineita tältä alueelta, koska turvallisuus on meille tärkein prioriteetti. Ja lopuksi liittolaisemme Turkissa sanovat, että Euro- tämä on teidän ongelmamme. Meidän täytyy varmistaa, että jokainen maa tarttuu tähän ongelmaan. Meidän täytyy yhdessä torjua näitä terroristeja. Mr. Glucksmann. Herra Glucksmann, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat vaittajien hymyt, Erdogan ja Putin eilen, osoittavat kuinka pelkumodermaisia me olemme ja Syyria on tullut meidän hylkäyksemme kohden. Olemme ensin hylänneet hyllänneet Syyrian vallankumouksen, jotta pystyisimme keskittymään ISISin taisteluun. Sen jälkeen hympäsimme, hylkäsimme parhaat liittolaisemme tässä eh, ISISin vastaisessa taistelussa, eli kurdijoukot. Joten tänä päivänä me nyt syytämme kaikki Donald Trumpia ja olemme oikein Syyriassa, mutta mitäs me sitten teemme? Mitä me aiomme tehdä? Pakotteita? Kyllä. Tuhat kertaa kyllä, mutta milloin? Syyriassa on jo il- yö ja me edelleenkin olemme täällä puheiden aamunkoitossa, joten meidän pitää nyt katsoa, miten me olemme voimattomina voineet olla. NATO ei tee mitään, ei sen takia, koska ei ole, ole vastustajia, vaan sen takia, että meillä on luotettavia liittolaisia. Ja sen takia meidän mandaattimme on luoda luotettava eurooppalainen puolustus ja meidän e, e, unioninne pitää siirtyä akoisuuteen. Victor Hugo sanoi, että ne, jotka elävät taistelevat, heillä on vahva suunnitelma siitä, minne he tyydyttävät menettävät oman sielunsa. Ja meidän ystävämme kuolevat ja me emme vieläkään ole elossa. For one minute, Mr. Gutta. Ja herra Guetta, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Katsotaanpa asioita silmiin ja sanotaan ääneen. Anatolian rajalla äh, ehkä Ankarasta katsottaen äh, katsottuna se näyttää ehkä Turkilta, jos meillä ei olisi tätä tilannetta. Sitä ei voi millään hyväksyä. Tämä sotilaallinen hyökkäys. Erdogan vaan moninkertaista kurdien kärsimykset sekä Kurdistanissa että Syyriassa. Mitä aiotte tehdä, herra Erdogan? Jäädä Syyriaan ja miehittää sen vai jäätte jätättekö taaksenne vihaa ja kärsimystä? Annatte vahvaa voimaa ISISille ja lisätään sitten myös Lähi-idän mm, räjähde, räjähdysaltista tilannetta. Korjataan tilanne. Ms. Rowett for one minute. Rowett, yksi minuutti. Dear colleagues, a serious... Hyvät kollegat, Syyrian humanitaarinen kriisi kehittyy. Koillis-Syyriassa Erdogan ei siedä sitä, että kurdi demokraattinen yhteiskunta on sillä alueella ja se on lyhtynyt brutaalin hyökkäykseen. Viimeisen kahden viikon aikana yli 176 000, yli 80 000 lasta on joutunut siirtymään kotisijoiltaan. Olemme kuulleet monelta puhujalta, miksi meidän pitäisi suojella näitä lapsia ja kurdeja, jotka oikeutetusti asuvat alueella. Kysymys ei ole pelkästään kodeista ja elämistä, jotka menetetään, jos tämä pitkittyy. Koko maailma on Eh, ihailut rojavan eh, demokraattista yhteiskuntaa, missä eh, naiset saavat valvaa, valtaa ja ihmiset elävät luonnon kanssa tasapainossa. Mm. Tämähän oli yhteis, yhteisöllinen demokraattinen kokeilu, jotta tällaista militarismia torjuttaisiin. Meidän on nyt suojattava ja puolustettava näitä heikoimpia naapureitamme. Maailma katsoo meitä. Emme tarvitse pelkästään sanoja, vaan niitä sanktioita, jotka todella toimivat. Kiitän. Thank you. Kiitos. Minuutti, herra Pazzesco, siis inaccettabile. Tämä on hullua ja mahdotonta hyväksyä. Viimeksi täällä Strasbourgissa Turkin viranomaiset jakoivat turkkilaista suklaata ja pyysivät, että parlamentti jatkaisi neuvotteluita, Turkin jäsenyysneuvotteluita. Ja nyt näitä suklaita ei enää jaeta, vaan nyt jaetaan sitten pommeja ja ohjuksia me, meidän pitää sanoa ei Turkin liittymiselle EU-hun. Meidän ei pidä antaa Euroopan veronmaksajien varoja Turkille. Eurooppa ei ole pystynyt hallinnoimaan taloussotia, kauppasotia, ja nyt sitten huomaamme, että meillä on Eurooppa, joka suorastaan rahoittaa Turkin sotaa. Tätä ei voida hyväksyä, emmekä voi hyväksyä myöskään sitä, että Antonio Megalitsi. Nyt ei riitä minuutin hiljaisuusta, ei riitä se, että parlamentti mainitsee asian. Jos me rahoitamme tätä sotaa, me taistelemme nyt niitä vastaan, jotka taistelivat terroristeja vastaan. Ja toivon, että kaikki kollegat, jotka ovat saamaan tämän turkkilaisen suklaa levyn, niin te voitte näyttää tätä suklaata Turkin viranomaisille, joiden kädet ovat verestä likaisia. Voisitteko palata paikoillenne? No, This is a house where we debate. Tässä talossa keskustellaan, ei heitellä tavaroita ympäriinsä eikä olla väkivaltaisia. Tämä ei sovi tähän saliin tällainen käytös. And sad to say, colleagues. Surullista kyllä. Tällaisesta tulee aivan liian yleistä. Me olemme parlamentti, tässä keskustellaan tässä talossa Täällä ei huudeta eikä heitellä mitään ympärinsä. Toivottavasti olette kaikki samaa mieltä minun kanssani. Tämä oli ihan kamalaa. Excuse me, you had the floor. Teillä oli jo puheenvuoro. Please listen, please listen. Kuunnelkaapas nyt. Would you please listen for a moment, sir? Kuunnelkaapa nyt hieman. Ja silloin kun kuuntelee, niin jotain voi oppiakin. Minun tehtäväni on pitää yllä järjestystä. Tuo ei ollut järjestyksen mukaista. Se ei, siinä ei kunnioiteta taloa. Te voitte te, poliittiset pointtenne kertoa järjestyneesti ja kunnioittaa muita. Me jatkamme. For one minute. Yksi minuutti, herra Slavakov. Благодаря, госпожо председател. Прочетах... Kiitos, puhemies. Minä luin näitä päätöslauselmia. Ne ovat täysin heikkoja. Ne osoittavat heikkoutta. On siellä jotain huomioita, jotka ovat tarkkoja, mutta siellä varotetta, valitettavasti ehdotetaan vain puolivillaisia toimenpiteitä. Ehdotan, että me jäädytämme kaikki Euroopan investoinnit äh, Turkin äh, sellaisille äh, toimijoille, joissa hallitus, Turkin hallitus on mukana ja tämä ehkä vaikuttaisi Erdoganin. Tätä ei, ei voida taloudellisesti perustella, tai ei voida taloudellisesti perustella sitä, että rikotaan ihmisoikeuksia. Ja tämä on pieni hinta maksaa siitä, että satojen tuhansien viattomien elämää voidaan, tai henkiä voidaan pelastaa meidän pitäisi myös totaali asevientikielto sinne, eikä myydä sinne edes pätkää. Kiitos herra Maurel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Mitä meidän protestimme vaikuttavat? Kurdit ovat sankarillisesti taistelleet isisiä vastaan ja totuus, surullinen totuus on se, että me olemme heidät hylänneet. Me eurooppalaiset emmekä tee paljon mitään. Turkin aggressio kaksi viikkoa sitten mahdollistui sillä, että amerikkalaiset vetäytyivät. Nyt me vain katsomme päältä. Näemme, kun Erdogan ja Putin päättävät alueen kohtalosta. Tämä on todella väkevää ironiaa. Tämä on inhimillinen katastrofi ja eurooppalaisille tämä on nöyryttävä epäonnistuminen. Emme kyenneet tällaiseen yksipuolisen aggression reagointiin. Meidän pitää liittolaisiamme suojella. Meidän on myös opittava tästä. Me olemme aivan absurdisti Naton käsinukkeja. Nato puhuu Euroopasta, Euroopan vallasta ja Euroopan riippumattomuudesta, mutta me olemme tyhmästi siellä eh, Yhdysvaltojen mm, pompotettavana. Meidän pitää nyt välttää tällaiset krokotiilin kyyneleet ja eh, todella tehdä päätöksiä, jotka ovat viisaita täällä Euroopassa. One minute, madam. Rova Ferreira, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Erdoganin hallitus on ylittänyt kaikki säädöllisyyden rajat ja hän on nyt syyllistynyt törkeän verilöylyyn, joka on johtanut valtavan humanitaarisen kriisiin. Kurdit ovat maksaneet tästä korkean hinnan ja kansainvälisen yhteisön pitäisi olla kiitollinen siitä, että he taistelivat ISISiä vastaan. Kysytään sadoista tuhansista ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kotoa, niin monet terroristit ovat paineet kurdivankiloista. Kansainvälistä oikeutta on loukattu, siviilejä on pommitettu. Kyse on maasta, joka haluaisi liittyä EU-hun, joka saa Euroopasta rahoitusta ja se on poliittinen ja poli- kauppakumppani. Meidän ei pidä vain tuomita heidät, vaan meidän pitää ryhtyä tehokkaisiin toimiin. Italian hallitus on välittömästi lopettanut aseviennin Turkkiin ja on tärkeää, että kaikki muutkin jäsenvaltiot toimivat samoin. Meidän täytyy lopettaa kaikki rahoitus, meidän täytyy lopettaa liittymisneuvottelut. Me... Turkki ei ole noudattanut eurooppalaisia arvoja, kuten rauhaa ja demokratiaa. Rova Safko, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, on hyvin tunteellista ja vaikeaa puhua siitä, mitä Turkki tekee rajojensa molemmilla puolilla. Länsi-Balkan Balkanin murhien jälkeen ja nyt ne uutiset, jotka sanovat, että rauhaa ja vakautta ei sille alueelle saada, vaikka Turkilla on siellä suurta vaikutusvaltaa. Tietenkin me, me rankaisemme vain kansalaisia, kansalaisjärjestöjä. Ei Turkki mitään rahaa tarvitse. Turkki tarvitsee suuren moraalisen varoituksen siitä, että sen tekemiset ovat tuomittavia. Erdoganin täytyy joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen kansainväliseen rikostuomioistuimeen, koska se on siirtänyt, siirtänyt väestöön samalla tavalla kuin tapahtui Srebrenicassa. Ja mm, hänen, hänen täytyy kantaa vastuunsa kansainvälisessä tuomioistuimessa. Tämmöinen pitäisi Turkin hyökkäyksille perustaa. Kiitos herra Köster, yksi minuutti. Der Krieg, der erdogan regier Erdoganin käynnistämä sota koillis Syyriassa on kansainvälisen oikeuden vastainen ja aiheuttaa epävakautta alueelle. Se, että amerikkalaissotilaat on vedetty alueelta pois, niin nyt on jätetty vapaat kädet Turkin hallitukselle. Erdoganin strategia on se, että kurdi alue Rojava tuhotaan ja oman, oman valtion aluetta laajennetaan. Vuosikausia kurdit ovat menestyksekkäästi taistelleet ISISiä vastaan – ja tämä on aiheuttanut turvallisuutta myöskin Eurooppaan. Ja sitten 11 000 kurditaistelijaa on kuollut näissä taisteluissa ja me olemme heille paljon velkaa. Eilen pidettiin tulitaukoa, mutta kurdit ovat maksaneet korkean hinnan tästä. Alueella ei ole kestävää rauhaa ja epähuma inhimilliset Erdoganin suunnitelmat täytyy saada peruttua. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisillä on ihmisarvoista elämää alueella ja Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön on vihdoinkin kannettava tässä asiassa vastuunsa. One minute, miss- Yksi minuutti, herra Tudor Rakelle. Mulțumesc, doamnă președinte, mă Kiitos, puhemies. Kuten kollegat, tuomitsen vahvasti yksipuolisen hyökkäyksen Syyriassa Turkin toimesta. Ensinnäkin humanitaarinen tilanne. Siellä on kriisi ja humanitaarinen kriisi on jälleen muodostunut vakavammaksi. Siellä on satoja tuhansia pakolaisia myös sen lisäksi Lisäksi itä-islamisti valtion uudelleen mm, esille tulo on mahdollista. Ja lopuksi Erdogan, hänen pitäisi tuntea nyt Euroopan diplomaattinen painostus. Hän valvoo myös näitä pakolaisleirejä. Ne ovat hänen vallastaan hänen pitää oikeusvaltioperiaatetta noudattaa, mutta Turkki tekee yhteistyötä vain Venäjän kanssa. Turkille pitää lähettää selkeät viestit, asevientikielto, taloudelliset sanktiot ja meidän on tuettava myös yhteiskuntaa ja niin, että Syyrian alue saadaan vakautettua. Thank you, Madam Auk. Kiitos, vaan Aukin yksi minuutti. I flera av vårt land, många av dem bor Kiitos, puhemies. Monissa maissani, maissamme asuu kurdeja, on asunut jo vuosikausia, ovat saaneet kansalaisuuden, kuuluvat meidän yhteiskuntiimme, äänestyskuntaamme, äänestäjäkuntaamme, joten tämä asia koskee meitä ihan läheisesti. Se, mitä Kurdistanissa tapahtuu, niin se koskettaa näitä ihmisiä ja heidän sukulaisiaan ei tietenkään tilanne pahene siitä, että se koskettaa itseä tai läheisiään, vaan meidän pitää selkeästi sanoa, kuinka selkeästi olemme epäonnistuneet. Olen saanut erään kirjeen, sanot, että tässä on kyse. Me haluamme rauhaa, emmekä halua meidän lapsemme kuolevat. Tämä on siis kirje eräältä äänestäjältäni yleensä sanotaan, että kurdien ystävinä on vain vuori, vuoriat, mutta haluamme osoittaa heille, että heillä on muitakin ystäviä ja toivon, että nämä päätöslauselmat hyväksytään ja tämä vaikuttaa tilanteen suunnan One minute from... Yksi minuutti, herra Rivière. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Täällä nyt yksi meistä on tuomittu Turkin hyökkäys Syyrian alueelle – Tietysti tämä sota pitää tuomita, johon Erdoganin hallitus on lähtenyt, mutta meidän ei pidä tyytyä vain tähän keskusteluun. Meidän täytyy hyökätä tätä pahaa vastaan heti. 2011 lähtien, arabikevästä lähtien, Turkki on lähettänyt epävakautta Lähi-Itään. Ja valtaosa parlamentista on antautunut Turkin kiristyksen edessä ja hyväksynyt kaiken. Erityisesti kansanpuolueen jäsenet ovat sanoneet, että Turkki ei koskaan tule euro EU-hun täällä Strasbourgissa. Ja te olette kuitenkin jatkaneet rahoituksen antamista Turkille ja te annatte veronmaksajien rahoja Erdoganille. Meillä on vapakauppaa Turkin kanssa, mutta teidän tekopyhyytenne ja pelkuruutenne on johtanut siihen, että Turkki menee aina pidemmälle. Tämä on tätä kaksinaamaista peliä, joka estää sen, että Tur- Eurooppa olisi osa tätä ratkaisua ja Erdogan johtaa nyt peliä. Meidän täytyy nyt lopettaa tämä peli meidän täytyy lopettaa jäsenyysneuvottelut loputtomasti ja meidän täytyy lopettaa miljardien lähettäminen Turkkiin. One minute, Herra Procaccini, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kurdian draama Syyriassa on osoittanut, kuinka tekopyhä Eurooppa on. Kurdit kuolivat taistelessaan isisiä vastaan ja Eurooppa sitten sohvalta katseli tilannetta televisiosta. Ja nyt sitten sanotaan, että olemme huolissamme siitä, että ulkomaalaiset taistelijat palaavat Eurooppaan. Turkista oli tulossa maallinen valtio ja silloin siitä lähtien EU antoi 58 miljardia Turkille, jotta se liittyisi EUhun. Ja sitten Erdogan uhkaa sillä, että hän lähettää pakolaisia Eurooppaan. Ja nyt sitten tämä ulkorajan hallinta on annettu Turkin käsin. Ja tämä on maksanut 6 miljardia. Ei tämä ollut mikään, mitään hyvän tekeväisyyttä, kuten äsken todettiin. Eli on hyvä nyt langettaa pakotteita Erdogania vastaan, mutta meidän täytyy nyt lopullisesti keskeyttää Turkin jäsenyysneuvottelut. On menossa. Herra Kiitos puhemies. Kyseessä ei ole yksipuolinen sotilasoperaatio, niin kuin EU väittää. Hyökkäys on Naton jäsenvaltion Turkin hyökkäys strategista kumppaniaan vastaan. Yhdysvaltain Turkin sopimus, Yhdysvaltain Turkin ja Yhdysvaltain sopimus Tämä on uusi kierros sitä, että sellaista peliä, missä pelataan ihmisten kohtaloilla, niin kutsutut sanktiot, joita EU voisi asettaa sotilasoperaation vuoksi, ovat hyödyttömiä. Huomaamme kuitenkin, että kauppa kasvaa EUn ja Turkin välillä. Ei meillä voi olla ystäviä EUssa, Yhdysvalloissa ja Natossa, eh, jos tilanne jatkuu. Jokainen allianssi heidän kanssaan eh, on vastoin heidän kansansa. Meidän on näytettävä solidaarisuutta syyrialaisia kohtaan ja syyrialaisten pitää itse päättää omasta tulevaisuudestaan. Председател, събитията в Североизточна Сирия предизвикват огромна загриженост. Nämä Koillis-Syyrian tapahtumat herättävät huolta ja ne ovat ikään kuin varoitusmerkki siitä, mitä tapahtuu, jos ei ole vahvaa ulkopolitiikkaa eikä mahdollisuutta toimia naapurialueilla. Me EU:ssa olemme hyviä julkilausumissa, mutta emme niin hyviä toiminnassa. Venäjä käyttää nyt hyväkseen. Nyt on on Saksan tulkkauksen kanssa jotain ongelmia. Anteeksi tämä keskeytys. Please. Keskeytys. Olkaa hyvä, jatkakaa. It's okay, thank you. Nyt toimii. Niin, Turkin sotilaallinen hyökkäys hyökkäys vähentää turvallisuutta ja myös tätä Daeshin vastaista toimia. Meidän naapuriiden pitäisi liittoutua poliittisesti ja diplomaattisesti yhdessä NATO-kumppaniemme kanssa, eikä tehdä yksipuolisia toimia. Väliaikainen tulitauko ei lopettanut kansan kärsimystä tuolla alueella, mutta haluamme ei, niin Turkki Turkki on kumppanimme ja on meidän intressissämme pitää Turkki eurooppalaisella tiellä, kunhan se pitää kiinni sitoumuksistaan. Ja naapuri, Turkin naapurimaiden pitää saada EU: EU-ta solidaarisuuden osoituksia. One minute, Mr. Schieder. Herra Schieder, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies Turkin hyökkäys on oikeuden vastainen ja selkeästi siellä on sisäpoliittiset syyt, koska Erdogan viime aikoina on hävinnyt monet vaalit. Tämä johtaa siihen, että siviilit ovat joutuneet kyyrialueelta ja kristillistä alueelta ja sidialueelta pakenemaan. Yli 200 000 on jo lähtenyt kodeistaan ja mukaan lukien 17 000 lasta. Tämä vahvistaa ISISiä ja Kyse ei ole terroristeista, vaan vapaustaistelijoista, jotka ovat vapauttaneet Euroopan terrorismin Nyt tarvitaan todellinen tulitauko ja diplomaattinen ratkaisu Demitiltarulle alueella ja meidän täytyy langettaa sanktioita Turkkia vastaan ja meidän pitää miettiä, pitäisikö jäsenyysneuvottelut nyt laittaa jäihin ja meidän täytyy olla solidaarisia Rosadan kurdien itsehallintoa hallinnon suhteen. Herra minuutti. Uh, thank you. Uh, Kiitos. Amerikkalainen vetäytyminen on ehkä modernien aikojen suurin petos. Donald Trump sanoi vuosi sitten, että he taistelivat meidän kanssamme, he kuolivat meidän kanssamme, me emme unohda tätä upeaa kansaa, minä en unohda heitä. Kurdit valitettavasti ovat nyt sitten ikään kuin amerikkalaisten pellejä. Tämä ei ole pelkästään amerikkalaisten petos, vaan geopoliittisesti myös hyvin vastuuton toimi. Vakuumi on ehkä lähtenyt Turkista, mutta Turkki katsoisi mieluummin omille alueilleen ja antaisi oppositiopuolueille, joita kurdit tukevat enemmän tilaa, ja journalisteille, jotka tukevat heidän oikeuksiaan, jos se haluaa terrorismin uhan torjua tehokkaasti. Tarvitsemme poliittista ratkaisua tilanteeseen. Tällä tavalla siirtymään joutuneet henkilöt voivat päästä nopeasti takaisin, ja silloin emme antaisi Assadille, Iranille ja Venäjälle enempää myönnytyksiä. Kiitos. Thank you. Um, Kiitos. Yksi minuutti, Rova Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Sata vuotta sitten armenialaiset kuolivat, heitä surmattiin, ja nyt sitten kurdit kärsivät saman kohtalon. Ja Istanbul pitää itseään edelleen imperiumina, ja se on johtanut siihen, että viattomat ovat joutuneet kuolemaan. Ja kun ajatellaan sitten kurdeja, joita on teurastettu samalla kuin maailma katsoo vierestä. Turkki on nyt hyökännyt Syyriaan ja sitten uhataan lähettää pakolaisia Eurooppaan. Erdogan kiristää Eurooppaa terroristivangeilla, joita pidetään kurdialueella. Ja tämä, hän varmaan tekee tämän sen jälkeen, kun hän on Euroopasta saanut 6 miljardia euroa. Tätä ei voida hyväksyä. Yhdysvallat ja Venäjä ovat tärkeimpiä toimijoita kansainvälisellä tasolla ja Eurooppa on kuitenkin hiljaa ja eikä tee mitään. Korkea edustaja Mogherini on näitä asioita vienyt eteenpäin. Ja jos ei nyt tuomitse Turkkia, ja jos haluaa edelleen Turkkia Eurooppaan, on silloin rikoskumppani. Ei Turkkia Eurooppaan, ei nyt eikä koskaan. Görking. Herra Görking, yksi minuutti. Ja, vielen dank. Kiitos. Haluan tähän alkuun vain sanoa, että henkilökohtaisesti eh, todellakin eh, on aivan hyvä, hyvä, tuomittavaa, miten täällä toimitaan. Kurdin kansa on jätetty, eh, jätetty yksin ja eurooppalaiset ja amerikkalaiset ovat vetäytyneet, eurooppalaiset eivät tee mitään. Turkki on pystynyt näin hyökkäämään. Kyllähän kaikki tiesivät, että heikin kun amerikkalaiset vetäytyvät, Turkki marssii maahan. Mutta, mm, ja nyt sitten näiden satojen tuhansien naisten ja lasten pako näyttää loputtomalta. Rauha, rauhan Nobelin palkinto velvoittaa meitä toimimaan, niin meidän täytyy sanoa, että ei herra Erdogan, tämmöinen marssi ei ole rauhanmarssi, vaan se on kansainvälisen oikeuden vastainen rikkomus. Ja diktaattori, diktaattorilla ei ole EU:ssa tilaa. Se täytyy tehdä selväksi. Erilaiset vapaudet, kaikki vapauksia pitää noudastaa ja se, että poliitikko poliittiset vangit täyttävät vankilat. Tämä ei Eurooppaan kuulu. Diplomatiaa tarvitaan, pakotteita myös ja varojen jäädyttäminen. Selkeästi EUn pitää sanoa, että ja Minä olen juuri vapaavalmis ja tämä puuttuu meidän ehdotuksistamme. On tärkeää, että me puhumme yhdellä äänellä ja mikrofoni poistui puhujalta. Mr. Herra Ken Goshi, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Täällä on viitattu paljon siihen, että yhtenäisyyttä puuttuu Euroopan unionissa, emmekä pysty edes yhteistä deklaraatiota tai julkilausumaa, päätöslausumaa antamaan täällä. Tämä unkarilaisena pahoittelen ja haluan tehdä selväksi, että kun Viktor Orban puhuu Unkarin nimissä, silloin Äh, hänen sanansa on hylättävä. Se ei ole unkarilaisten äh, kansalaisten etujen tai Unkarin etujen mukaista tukea minkäänlaista aggressiota yhtään missään. Ei, se ole unkarilaisten etujen mukaista. Ja mitä tulee Turkin sotilas toimintaan. Sotilasoperaation on ymmärrettävä Turkin turvallisuusintressit, mutta on ymmärrettävä, että ei ole sotilaallista ratkaisua, vain poliittinen ja diplomaattinen äh, tie. Tämä aggressio epävakauttaa, aiheuttaa Syyriaan ja vaikeuttaa terrorismin torjuntaa ja vielä vaikeuttaa pakolaiskriisiä. Kysymys oli siitä, missä Euroopan unioni nyt on. Olemme seisseet ja katsoneet, kun Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä epävakautuu jatkuvasti enemmän ja olemme katsoneet, että dominoivat voimat ottavat yhä enemmän valtaa käsinsä. Michel Bellamy. Bellamy, yksi minuutti. Kiitoksia. Me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä täällä, mutta suuttuminen ei riitä. Me haluamme rauhaa lähi mutta kyse on myöskin meidän omasta turvallisuudestamme, koska Erdogan tällä hetkellä on ISISin liittolainen. Ja tällä on seuraamuksia myöskin Euroopassa. Me emme kuitenkaan pysty toimimaan. Ja tämä hiljaisuus osoittaa Euroopan voimattomuuden. Meillä nyt ei ole kunnollista puolustusstrategiaa ja Euroopassa on markkinat ja meillä ei oikeatakaan ole yhteisen sivilisaatioon liittyviä periaatteita, emmekä pysty vapaasti määrittelemään maahanmuuttopolitiikkaamme. Maahanmuuttokiristys, johon Erdogan nyt syyllistyy, on nyt tilaisuus osoittaa konkreettisesti, että Eurooppa ei pysty hallitsemaan ulkorajojaan ja me emme pysty lisäämään maailman vakautta. Meidän pitää pystyä toimimaan. Meidän ei pidä enää olla sivustakatselijoita ja meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme, jotta Turkki pakotetaan sen neuvottelemaan. Ja meidän täytyy lopettaa nyt varojen lähettäminen tähän maahan – Turkilla ei ole mitään asiaa Euroopan unionin jäsenvaltioksi. One minute, Mr. Pap- Herra Papadakis, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Turkki nyt tekee etnistä puhdistusta siellä Kurdistanin alueella ja käyttää sitä aluetta, josta USA veti joukkonsa pois kaikkien läsnäolo siellä nyt on, paitsi EUn. Ja näiden Turkin hyökkäysten uhreja on myös Euroopassa, koska meidän pitää maksaa nämä kustannukset ja me emme pysty mitenkään estämään näitä hyökkäyksiä. Euroopan maiden talous näyttää olevan tärkeämpää kuin kurdien suojeleminen, jotka aikanaan taistelivat isistä vastaan. Me emme voi seistä vaan sivussa samalla kun EUta kiristetään. Uh, arvoisa Kiitos puhemies. Kurditaistelijat ovat taistelleet ihmisyyttä, ihmisyyden puolesta. Missä ihmisyys nyt on? Missä inhimillisyys on? Eurooppalainen, bel, belgialainen ja kurdikansalainen on puhunut meille ja me nyt kärsimme esimerkiksi Amerikan presidentin päätöksistä ja nämä naiset ja miehet, jotka ovat taistelleet meidän puolestamme, oman vapautensa puolesta, meidän vapautemme puolesta, islamismia vastaan, meidän, me emme voi vahvistaa näitä demokratian vastustajia. Bashar al-Assad on taas nostanut päätään meidän on hylättävä tämä käsittämätön lähestymistapa ja sitten kappale 13 eh, nämä liittymistä edeltävät tuet, emme voi niitä entä antaa. Meidän pitää jäädyttää ne, meidän pitää löytää uusi kunnioitus ja eh, toimia. Thank you, eh, Mr. Kofod. Kiitos, herra Kofod. Yksi minuutti. Jeg er utrolig bekymret. Minä olen erittäin huolissani. Erdogan uhkaa Eurooppaa lähettää, lähettämällä miljoonat pakolaiset Euroopan mantereille. EUn järjestelmä ei toimi. Se on antanut ulkorajojensa hallinnan Erdoganille. Tämä on fakta. Ja samaan aikaan EUn järjestelmää vuotaa, äh, siis Erdoganille vuotaa verorahoja, ja jotta hän suojelisi meidän ulkorajojamme. Meitä uhataan samalla kaauksella kuin vuonna 2015, silloin kun Eurooppaan valoi pakolaisia ja kohta näkyy, että terroristut palaavat jouluksi kotiin Eurooppaan. Joten Euroopan kansalaisten pitää paeta joulumarkkinoilta henkensä edessä. Ja meidän pitää laittaa rahahano, rahahanojen hanat kiinni Erdoganille. Meidän vast, pitää kantaa oma vastuumme tässä parlamentissa. Seuraavana Tyris Nikolas Nova, yksi minuutti. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že som bývala veľmi hrdá na projekt Európska... Kiitos puhemies. To, ako alibisticky sa Európska únia zachovala. Kiitoksia. Minua nyt hävettää EUn toiminta Syyrian konfliktissa kurdit on hylätty. Me kritisoimme Trumpia siitä, että hän on vetänyt joukot pois Syyriasta, mutta lähi on lähempänä Eurooppaa kuin Yhdysvaltoja. Missä ovat meidän sotilaamme? Al- ulko- ja turvallisuuspolitiikka on heikko Euroopassa. Me vain katsomme sivusta. Länsimaat on jätetty syrjään ja päätoimijat neuvottelevat Putinin kanssa, eivätkä meidän kanssamme. Ja Erdogan nyt uhkailee Eurooppaa ja Visegrad-maat jo aikaisemmin ovat puhuneet siitä, että ongelmat täytyy ratkaista siellä, missä ne syntyvät. Ja mitä me nyt odottelemme? Meidän pitäisi nyt hävetä, koko EUn pitäisi hävetä tätä toimimattomuutta Kurdistanissa. Raa äh, Philips, yksi minuutti. Britannian vihdoinkin lopettanut aseiden viennin Turkkiin liian vähän, liian myöhään. Me haluamme taloudellisilla pakotteita, mutta ovatko meidän tavoitteemme ihan turhia, kun EU maksaa tuolle rosvovaltiolle äh, sen kunnianhimoista? Kurdit kymmenet tuhannet olivat meidän rinnallamme eh, eh, eh, taistelemassa ISISiä vastaan. Heitä pitäisi tukea ja EU ei tee mitään. EU, Erdogan käyttää EU-varoja jatkaakseen näitä hyökkäyksiä ja kauheuksia myös kemiallisilla aseilla, mutta millä hinnalla? Ja EU maksaa 15 000 per, per, per, per pakolainen, mutta kurdeista vain, vain sentin verran ilmeisesti. Mutta tämä on semmoinen historiallinen petos ja meidän pitää nyt muuttaa tämän tilanteen suuntaan. Kaikki tässä salissa ovat yhtä mieltä siitä, joten johtajien pitää tehdä päätös. Muuten meidän keskustelumme täällä ovat ihan turhia. Mr. Rangel. Herra Rangel. Eh, arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen seurannut puheenvuoroja täällä tänään. Kaikki tuomitsevat varauksetta Turkin hyökkäyksen koillis-Syyriaan. Se on aiheuttanut satoja tuhansia pakolaisia, paljon siviiliuhreja ja se on rikkomus ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia vastaan. Euroopan unioni, erityisesti sen neuvoston nimissä, on ryhdyttävä vahvempiin vastatoimiin Erdoganin hallintoa vastaan. Olen todella huolissani sillä tämä muistuttaa kyllä historiallisista ennakkotapauksista tämä Erdogan Putin sopimus. Emme voi jättää syyrialaisten kohtaloa näiden kahden diktaattorin käsiin, Erdoganin ja Putinin. Olemme nähneet tämän jo historiassa aikaisemminkin. Sen seuraukset ovat traagisia kansoille. Me tiedämme ne hyvin. Thank you. One minute. Kiitos. Herra pia yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Me kaikki olemme järkyttyneitä siitä, että Turkki on hyökännyt Syyriaan. Tässä ei torjuta terroristeja, vaan tässä syyllistetään nyt rikoksiin ihmiskuntia vastaan. Kurdit on petetty, kansainvälinen yhteisö on häpeällisesti kääntänyt sille selkänsä. Erdoganin ja Putinin välinen sopimus vain pahentaa tilannetta, kun ajatellaan demokratiaa, vapautta ja rauhaa. Meidän ei pidä vain rajoittaa asemyyntiä, vaan meillä pitää olla rohkeutta lopettaa tämä rikollinen toiminta. Neruda sanoi, että toivolla on kaksi poikaa. Meidän täytyy ottaa huomioon, mikä on tilanne, ja meillä pitää olla rohkeutta muuttaa tilannetta. Huominen päätösasema on tärkeä askel eteenpäin, mutta meidän täytyy siirtyä sanoista tekoihin. Nyt on kiireellistä perustaa lentokieltoalue, ja meillä pitäisi olla armeija, joka suojelee kurdeja, humanitaarinen käytävä ja taloussanktioita Turkkia vastaan. Jos emme tee tätä nyt, niin milloin sitten? Mr. Hook for... Herra Hook, yksi minuutti. Turkey's offensive against Kurds. Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan on tuhonnut sairaaloita, kansalaisia ja vienyt tuhansilta puhtaan veden. Tämä help helpottaa taas ISISin nousua ja epävakautta asueella. Jotkut jäsenvaltiot todennäköisesti tai ovat kieltäneet aseiden vieden. Liberaalidemokraatit ovat kirjoittaneet Britannian pääministerille, että meidän pitäisi lopettaa tämän kansanmurhan mahdollistaminen. Britannia on luvannut, että ei uusia vientilupia anneta, mutta se ei kuitenkaan aio arvioida jo olemassa olevia lupia. Tämä on ikään kuin puolitien ratkaisu, jota ei voida hyväksyä. Donald Donald Trumpin tuomittavat teot korostavat sitä, kuinka paljon tarvittaisiin vahvempaa EUta. Jos me annamme mahdollisuuden jatkaa näiden rikosten tekemistä, niin me olemme osalla vastuussa. Me, me, Turkilla ei ole vuosiin ollut mitään todellista mahdollisuutta liittyä EUhun, ja nyt pitäisi lopettaa Turkin status EUn kandidaattimaana. Oh, Rova yksi minuutti. Non sono solo i kurdi. Ainoastaan kurdit eivät ole vaarassa. Turkin hyökkäys saattaa johtaa siihen, että myöskin kristillinen väestö tuhoutuu alueelta. Se on ollut paikalla kuitenkin jo 2000 vuotta. Kristinuskon suojelu Schengen-alueella ja sen ulkopuolella on velvollisuus, jota EU ei voi unohtaa. EUlla pitäisi olla tärkeä rooli, kun ajatellaan